äänestämme kuudesta päätöslauselmaesityksestä liittyen pakkohäätöihin Zimbabwessa, eli meillä on yhteinen päätöslauselmaesitys. Äänestämme koko päätöslauselmaesityksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi seitsemän päätöslauselmaesitystä koskien Kambodjan tilannetta, erityisesti Ram Rainsin tilanne Meillä on jälleen yhteinen performance-esitys ja äänestämme tästä kokonaisuutena, eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lopuksi Pohjois-Kaukasia. Meillä on kuusi päätösasemaesitystä liittyen Pohjois-Kaukaisen ihmisoikeustilanteeseen ja erityisesti Oleg Orlovin tapaukseen. Meillä on yhteinen päätösasemaesitys, mutta varmaankin meillä on myös ilmeisesti suullinen tarkistus. Onko näin Posselt? Kyllä, olkaa hyvä. Herra puhemies, kiitos paljon. Kollega Landsbergis, joka tuntee pohjois paremmin kuin kukaan, on tehnyt ainakin suullisia tarkistuksia, joita hän on jättänyt tänne, jotka merkitsisivät sitä, että tekstiä täsmennettäisiin ja pyytäisin, että saisin näille tukea. Nyt esitän hänen puolestaan kohtaan kolme. Me haluamme recognize Russia's right to fight, sanoin laittaa siihen real terrorism. Real olisi sana, joka lisättäisiin terrorism-sanan eteen, ja tällä tätä täsmennettäisiin, koska, koska terrorismia käytetään usein verukkeena. Ja, ja sitten haluaisin kohtaan viisi laittaa stressistä, että lasting impunity in the Chechnya, siis lasting, jatkuva rankaisemattomuus. Ja kohtaan 15 haluaisimme lisätä expresses its rejection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 Haluaisin ilmoittaa, että oikeudellisten asioiden valiokunta artiklan 3, kohtia 3 ja 4 nojalla